Sitten allekirjoitukset lainsäädäntöteksteihin. Nämä kymmenen tekstiä allekirjoitetaan parlamentin työjärjestyksen 74 mukaisesti, siis minä itse ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja allekirjoittavat nämä. Myöskin nämä otsikot julkaistaan sitten